Esityslistan seuraavana kohtana on Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali. Ja olen saanut seuraavien ehdokkaiden nimet. Luen nimet seuraavaksi aakkosjärjestyksessä. Olemme vastaanottaneet seuraavat ehdokkuudet. Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Isabel Durand, Otmar Karas, ja luen tästä nämä nimet. Macmillan Scott, Georgios Papa Stamkos, Gianni Pitella, Ani Podimata, Jacek Protasiewicz, Laszlo Surjan, Indrek Tarand, Alejo Vidal Quadras, Oldrich Vlasak und Rainer Wieland Ehdokkaat ovat ilmoittaneet minulle, että he ovat ilmoittautuneet ehdokkaiksi omasta vapaasta tahdostaan. Hyvät naiset ja herrat, voitteko ystävällisesti istuutua aloillenne, niin kerron teille, miten tämä äänestysmenettely etenee. Jos jotakuta häiritsee minun ääneni täällä, niin olkaa hyvä ja lähtekää istuntosalista. Kollega Doll, voisitteko ystävällisesti istuutua alas? Kollega Doll, voisitteko ystävällisesti istuutua alas? Tehän olette ryhmänne puheenjohtajana suuri esikuva kaikille muille.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 Hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi valitaan Euroopan parlamentin varapuhemiehet. Die Wahlhelfer bei diesem Wahlgang sind dieselben wie bei der Äänestysavustajat ovat samat henkilöt kuin puhemiehen vaalissa olivat ja toivon, että äänestysavustajat istuvat paikoilleen ja he äänestävät sitten äänestyksen lopuksi. Ja nyt kysyn, ovatko kaikki ääntenlaskijat salissa? Luen tässä heidän nimensä. Kollege Pock, kollege Bago, Herr Kalinowski, Herr Kalfin und Herr Perello Rodriguez. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze wieder ein. Ist irgend... Olkaa hyvä ja istuutukaa aloillenne. Onko joku ääntenlaskija nyt poissa? täältä. No tämä nyt on tietysti vähän hassu äänestys, hassu äh, kom, kysymys, anteeksi. Mutta huomaako joku, että joku äsken mainitsemistani ääntenlaskijoista ei olisi paikalla? Ich weiß nicht, das ist ja kein geheimer Vorgang. Also Bosel... Tämä on ihan avoin menettely. Luen vielä nämä nimet. Kalinowski, Kalfin, Perez, Perelio Rodriguez, nehmen Sie bitte Ihre Plätze. Olkaa hyvä ja menkää paikoillenne vaaliurnien viereen jotta voimme aloittaa äänestyksen. Peter Borsellino, is he here? Onko kollega Borsellino täällä? Onko joku nähnyt häntä? Wer? Okay. Frau Borsellino ist da. Onko rouva Borsellino paikalla? Kyllä, tuolla hän on. So, wen verfehlt uns noch? Go. Okay, ja? Okay, der near Okay. Sind alle da? Ja? Okay. Ich frage noch mal, sind... No niin, kysyn nyt vielä kerran. Ovatko kaikki ääntenlaskijat paikalla? Näin näyttää olevan. Kuten sanottu, ehdokkaita on enemmän kuin varapie, varapuhemiehen virkoja. Sen takia meidän täytyy noudattaa työjärjestyksen 15 artiklan menettelyä varapuhemiesten vaalista. Joten jos ette muista tätä kohtaa, luen sen teille lyhyesti. Seuraavaksi valitaan varapuhemiehet yhdellä äänestyslipulla ensimmäisellä äänestyskierroksella tulevat valituiksi täytettäviin toimiin saamansa äänimäärän mukaisessa järjestyksessä ne 14 ehdokasta, jotka saavat ehdottoman enemmistön annetuista äänistä. Jos valittuja ehdokkaita on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, toimitetaan toinen äänestyskierros ja niin edelleen. Ja siis ehdoton enemmistö pitää saada. Ja jos sitten siis valittuja ehdokkaita on Valit, vähemmän kuin täytettyjä paikkoja toimitetaan toinen äänestyskierros samoin ehdoin. Ja jos kukaan ehdokas ei saa yli puolta annetuista äänistä, niin silloin järjestetään toinen äänestyskierros samoin ehdoin jäljelle jäävien paikkojen täyttämiseksi. Eli jälleen tarvitaan ehdoton enemmistö annetuista äänistä. Jos tämänkään jälkeen kaikkia toimia ei ole saatu täytetyksi, niin silloin järjestetään kolmas äänestyskierros, jolloin jäljelle jääneiden paikkojen täyttämiseksi riittää suhteellinen enemmistö äänten mennessä tasan iältään vanhimmat ehdokkaat julistetaan valituiksi. Te olette saaneet äänestysliput, joissa on 15 ehdokkaan nimet. Te voitte laittaa lippuunne 14 rastia valitsemienne ehdokkaiden kohdalle. Laittakaa tämä rasti siis nimenomaisesti kyseisen nimen kohdalle, muuten äänestyslippu hylätään ja te ette voi missään nimessä laittaa äänestyslippuun 15 rastia. Mikäli näin tapahtuu, äänestyslippu hylätään, mutta rasteja voidaan laittaa myös vähemmän kuin 14. Ja jos sitten äänestysmenettelyn aikana muutatte mieltänne, voitte vaatia uutta äänestyslippua. Edellinen äänestyslippu tuhotaan ja saatte täyttää uuden äänestyslipun. Eli tällainen korjausmahdollisuus on olemassa. Ja sitten kun olette äänestäneet, taittakaa äänestyslippu neljään osaan ja tiputtakaa se urnaan. Onko kysyttävää tästä äänestysmenettelystä? Konpendit? Ei, no niin hyvä. Eli aloitamme äänestysmenettelyn. Pyydän nyt vaaliavustajia tai näitä äänten laskijoita jakamaan teille äänestysliput, jotka sitten voidaan täyttää. Darf ich fragen, ob alle Abgeordneten Ovatko kaikki edustajat antaneet äänensä? Meine Damen und Herren, ich frage... Hyvät naiset ja herrat, kysyn vielä kerran, haluaako joku vielä äänestää? Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wiederhole meine Frage jetzt zum dritten. Hyvät kollegat, toistan kysymykseni vielä kolmannen ja viimeisen kerran. Ovatko kaikki edustajat äänestäneet? Okei. Okay. Eivät. Ovatko nyt kaikki kollegat äänestäneet? Haben die Wahlhelfer abgestimmt? Ovatko ääntenlaskijat äänestäneet? Ich sehe, das ist der Fall. Dann ist die Ab näin näyttää olevan, joten äänestys on päättynyt. Nyt pyydän että ääntenlaskijat aloittavat äänten laskun salissa R01.101. Istunto keskeytetään ja kutsutaan uudelleen koolle äänimerkillä. Tämä näkyy sitten myös monitoreista. Istunto keskeytetään.